Herra Mavrojannis, keskustelu on näin ollen päättynyt ja seuraava istunto on huomenna 5. heinäkuuta kello 9 äh, eteenpäin ja esityslista äh, äh, sitten julkistetaan Euroopan parlamentin kotisivuilla, jossa se on jo käytettävissä. Toivotan kaikille kollegille